Gardinin mietintö Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. No niin, ymmärsin kyllä hetkinen. Ei tarvitse siellä huudella. Hyväksytty. No niin, teillä on puheenvuoro. Minulla on hyvät korvat, eli kuulen kyllä ihan hyvin. Eli voisitteko nyt kunnioittaa puhemiestä? Eli kuulen ihan hyvin, ei tarvitse huudella siellä. Tämä, tässä on kyse hyvistä tavoista. Tässä on kyllä siis hyvistä tavoista. No niin, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Co-President. the... Kiitoksia, varapuhemies. Tämä on toinen kerta tänään jo, kun jätitte minut huomiotta, kun nousin ylös ja halusin täällä pitää työjärjestyspuheenvuoron. Haluaisin kiinnittää huomiota työjärjestyksen kappaleeseen kohtaan 6, 191 eli istunnon keskeyttäminen tai lopettaminen. Tänä aamuna otin tämän asiaan jo esiin kanssanne ja te nousitte ylös ja kävelitte pois. Ette vastannut kysymykseeni. Jos 40 jäsentä haluaa täällä nousta seisomaan tietyllä hetkellä, niin silloin meidän täytyy saada aikaan äänestys siitä, että jatketaanko istuntoa ja tätä TTIP-asian käsittelyä vai ei. Meitä on kohdeltu täällä häpeällisesti, meidän äänestäjämme on kohdeltu häpeällisesti. Meillä on 40 jäsentä, jotka nousevat nyt seisomaan. Me haluamme äänestyksen äh, säännön 191 alla. Eli nyt 40 jäsentä nousee seisomaan, jos tukevat tätä ehdotusta. Allora, questa mattina la sua richiesta è stata... Aamulla pyyntö tehtiin silloin, kun istunto oli jo keskeytetty. Artikla 191. 40 parlamentin jäsentä voivat pyytää, että istunto keskeytetään. Eli minun täytyy sitten äänestyttää tästä. Ja teemme tämän nimen huutoäänestyksenä, jos haluatte keskeyttää istunnon tai ette. Eli jos haluatte keskeyttää istunnon, äänestäkää kyllä. Jos ette, niin äänestäkää ei. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Sitten siirrymme äänestykseen. No niin, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mm. In base al regolamento, l'articolo... 152 ja 190 toteaa, että kun siirretään keskustelua seuraavaan istuntoon, niin silloin pitää myöskin ilmoittaa päivämäärä ja aikataulu. Ja tällaista ei ole tehty tässä tapauksessa, eli pyytäisin, että nyt Schulzille välitetään tieto, että meidän täytyy tietää, Hän nyt ilmeisesti ei ole tulkkausta. Voin kyllä puhua myös englantia, jos haluatte. È necessario in base al regolamento Eli työjärjestyksen mukaan on ilmoitettava aikataulu, paikka ja hetki, jolloin sitten istuntoa jatketaan. Ja näin ei ole tehty, eli haluaisin tietää, milloin T-tipistä äänestetään ja milloin keskustelua jatketaan. Eli ehkä voitaisiin palauttaa tämä intavaliokuntaan ja meidän täytyy sitten kansainvälisen kaupan valiokunnassa päättää mm, päivämäärää heinäkuulle ja silloin voidaan myöskin pyytää äänestysaikamäärää. Tänä aamuna ei ole keskusteltu äänestyksen lykkäämisestä, vaan ainoastaan keskusteltiin siitä, että keskustelu lykätään myöhemmäksi, koska äänestyksen lykkäämisestä oli päättänyt jo puhemies. Eli sitten Lavian mietintö. EUn ja Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana. Niin, olkaa hyvä. En halua puhua pitkään, älkää olko huolissanne. Tämä on humanitaarinen huoli, jonka haluan tässä ilmaista, nimittäin humanitaarinen siinä mielessä, että eilen tapasin puhemies Schulzin kes- meillä piti olla tärkeä keskustelu tänään. Eli minä haluaisin vain vahvistaa, että onhan puhemies Schulz varmasti hyvässä sielun ja ruumiin voimissa, kun on ollut tänään häntä täällä nähnyt. Kiitos. No mi sembra una questione che riguarda... Tämä nyt ei liity työjärjestykseen tämä kysymys. Eli seuraavaksi Lavian mietintö ä, äh, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Sippelin mietintö Kroatian liittyminen yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Huismenovan mietintö Kroatian liittyminen yleissopimukseen sellaisen lähiyidän torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisön virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä. Nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Landsbergisin mietintö EUn ja Venäjän suhteiden tila Kohta yksi. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan tämän. Eli toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa äänet puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta viisi, neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 12. Neljässä osassa. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Mesercic, olkaa hyvä. Uh, paragraph 12. Niin tässä kohdassa 12 pitäisi lukea renews its call for various EU languages in order to be able to identify ja niin edelleen. On the commission to earmark without delay adequate funding for concrete projects aimed at countering russian propaganda and misinformation within the eu and abroad and here comes the insertion with professional journalistic ethics standards and uh, good practice. the only aim is that we do not make. tässä tavoitteena on, että vain vastaamme Venäjän propagandaan, emmekä itse levitä sellaista. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Bene, sono più di 40. Yli 40 edustajaa vastustaa. Niin, olkaa hyvä. Knowing that le Front National... Kun me tiedämme, että Ranskan Front National on saanut 49 miljoonaa euroa venäläiseltä pankilta. Tässä on selvä intressikonflikti ja heitä pitäisi estää äänestämästä tästä kohtaa. Madame Le Pen. Edustaja Le Pen. Je pense que vous usez de votre euh, impunité. Niin te yritätte tässä nyt käyttää rankaisemattomuutta hyväksenne ja tuomita kolleganne. Tämä on todella skandaalimaista. Te väititte tässä, että olemme ottaneet rahaa, me olemme lainanneet rahaa Venäjältä ja siinä se ero on. Ehkäpä tämä syytös heijastuu takaisin teihin. Procediamo, procediamo al voto. No niin, eli kohta 12 ilman suullista tarkistusta neljässä osassa ensimmäinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 16, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 17, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan 19 jälkeen on suullinen tarkistus Hautalalta. Um, Arvoisa puhemies, minä ehdotan, että tähän liitetään yksi lyhyt kohta kohdan yhdeksäntoista jälkeen seuraavasti. Expect that the recently adopted bill on undesirable foreign organisations that allows authorities to bar international NGOs seen as threatening Russia's defence capabilities or constitutional foundations is a further worrying sign of the ongoing crackdown on civil society. Sono più di 40 i parlamentari. Yli 40 edustajaa vastustaa suullista tarkistusta. Eli seuraava suullinen tarkistus edelleen Hautalalta, johon liittyy nimenhuutoäänestys. Devi illustrarlo? No? Sì, Onorevole Hautala, eh, c'è un secondo appello non... Eli teillä on toinen suullinen tarkistus, eikö näin? President, um, it's even Arvoisa puhemies, on vieläkin huolestuttavampaa, jos äärioikeiston kollegat vastustavat tätä. Minä ehdotan, että kohdassa 21 tehtäisiin tiettyjä muutoksia tai lisättäisiin tiettyjä, mutta Euroopan parlamentti vetoa komissioon, jotta se ehdottaisi sellaista lainsäädäntöä, joka tarkoittaa täydellistä avoimuutta politiikan rahoitukseen ja poliittisten puolueiden rahoitukseen Euroopassa siten, että EUn ulkopuoliset taloudelliset sidosryhmät tulevat selviksi. Me vaadimme transparenssia ja avoimuutta. C'è qualcuno che si oppone a Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? n'y en a pas pour vous. Il n'y en a pas pour vous. Non ci sono, non ci sono 40... Ei ole 40 vastustajaa, eli me äänestämme tästä. Gollis pyysi puheenvuoroa. Je, je, je voulais simplement demander à Madame Hautala si son amant... Haluaisin vain kysyä Rova Hautalalta, koskeeko tämä tarkistus myös amerikkalaisten pankkien katarilaisten, saudi-arabialaisten lähi-idän pankkien ja antamaan rahoitusta. Jos näin on, niin sitten me kyllä ihan mielellämme tuomme tätä. doesn't it? Yeah. president eh, Arvoisa puhemies, minä voin vaatia, taata, että tämä koskee kaikkea ulkomaista poliittisten puolueiden rahoitusta ja vaatii täydellistä avoimuutta sen suhteen. Takaan se. Tuota Äänestämme suullisesta tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Mm-hmm. <clears throat> Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatosan D jälkeen tarkistus 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale H kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. osan kappale M, N puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. osan kappale O, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä toinen osa, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätösasmaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Saudarkasin mietintö Euroopan energiaturvallisuusstrategia. Tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 7 ensimmäisen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta 21, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 24, neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Eli toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. No, tarkistetaan neljäs osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Laittakaa kädet kunnolla pystyyn. Kohta 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 32. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minun täytyy olla tähän lasit päähän tänään kunnolla. Kohta 33 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta. No, tarkistetaan kohta 33. Niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä nämä erot ovat niin pieniä, Eli pyytäisin, että kaikki nostavat kädet kunnolla pystyyn, jotta ei tarvitse tarkistaa niin montaa äänestystä. Kohta 38, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, se anteeksi siis hyväksy, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 41. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 43. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44. Kahdessa osassa. No, haluatko tarkistaa tämän kohdan 43? No, tarkistetaan sen. Eli 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 45. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 46. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 58 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Aika monet eivät jaksa enää nostaa kättään ylös. Ja nämä ovat hyvin tiukkoja äänestyksiä 10-15 äänen ero, eli pyytäisin, että kaikki nostavat kunnolla kädet pystyyn. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 60. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kohta 62 osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 61. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 68. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 71. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 74 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 kahdesosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 79, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 80, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 83, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 84 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 87 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 90 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 91 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 92 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 94 äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 103 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 110 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 3, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kohta 116. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 117. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 118, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 124 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 129 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 130 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 131 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 133. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten alaotsake puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 141. Ensimmäinen osa puolesta tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ko- kohta 143, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 145 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 151 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 152 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 155 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 156 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusokappale B ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatusosakappale H, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatusosakappale I, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatusosakappale J, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatusokappale K, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale R, tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatuskappale T, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan johdatuskappale T. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Johdatuskappale U, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale Y, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale Z, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. A, AB. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. A, AC. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. A, AD. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty No niin, mennään hiukan hitaammin sitten. Johdokappale AE, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale AJ, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusan A AK, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusan kappale AQ, Gollis, olkaa hyvä. Monsieur le Président, ma motion d'ordre. Arvoisa puhemies, minun työjärjestyspuheenvuoroni perustuu työjärjestyksen 75 artiklaan, joka mahdollistaa sen, että meidän parlamentimme puhemies voi lähettää komission tekstin silloin, kun siihen tulee yli 50 tarkistusta tai erillisäänestystä. Ja mielestäni se pätee tähän äsken äänestettyyn, mutta puhemies ei soveltanut tätä työjärjestyksen kohtaa, joten minä kysyn ja ihmettelen, että milloin te sitten eh, tätä eh, sovellatte ja kun sovelsitte sitä Langen mietintöön, niin ettekö te sitten soveltanut pikemminkin poliittista ja puolueellista eh, arviointitapaa kuin teknistä. Jätän tämän teidän arvioitavaksi. Tämä on nyt liian myöhäistä. Ja tämähän on puhemiehen päätösvallassa ja puhemies päätti tässä sitten, mitä niin kuin päätti. Eli sitten Johdatuskaple AQ-äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätöslauselmaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Honorable Mayer. Mayer, Ich wollte gerne den Kollegen von nebenan aufklären. Halusin viereiselle kollegolle selvittää, että jos olisitte seurannut äänestystä huolellisesti, tässä oli vain vähän tarkistuksia, alkuperäisen tarkistuksen tässä oli alkuperäistekstiin. Niin Teidän pitäisi tutkia tuota äänestyslistaa hiukan tarkemmin. Passiamo alla relazione Seuraavaksi Olafin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014. Meillä on yhteinen päätösasemaesitys kolmelta ryhmältä. Äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Unkarin tilanne, yhteinen esitys neljältä poliittiselta ryhmältä, kohta kolme. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos vasemmistokin voisi nostaa kädet kunnolla pystöön, koska täältä on nyt sitten vaikea nähdä, miten äänestykset menevät. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta viisi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kohta yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdatuskappale F Tarkistetaan kohta 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatuskappale F. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten koko päätöslausumaesitys. Nimenhuutoäänestys äänestys on vedetty pois, eli käsiäänestys äänet puolesta vastaan. Nostakaa kädet kunnolla, tai sitten äänestämme koneellisesti. No, äänestetään sitten koneellisesti. Siis nyt tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Voin taata, että minun kuulossani ei ole mitään vikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus, AFET-valiokunnan päätösasemaesitys, tarkistus 31, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Eikö se raukeakin? Eli tarkistus 34 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 raukeaa, eli sitten tarkistus 38 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistetaan Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mi ero messo gli occhiali apposta. Emendamento. Sitten tarkistus 35 Nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 36 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 38, kolmasosa, ensimmäinen osa, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 22 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 44 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 27. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Nyt alkaa tietysti väsymys jo vähän alkaa tuntua. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Jos ette nosta ääniä ja käsiä kunnolla, niin emme näe. Siis 12 nimenhuoltoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Emendamento 13. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Johdanto-osaa B. Suullinen tarkistus Somerilta. Onorevole Sommer, se on emendamento orale. Sommer, suullinen tarkistus. It's mine too. You have... no, now. No. No, Kyllä se toimii. No niin, no niin, nyt toimii, nyt toimii. Minä ehdottaisin, että korjattaisiin virhe. Ja sanat in the next five years korjattaisiin sanoilla in this legislative term. Tästä on sovittu esittelijän kanssa ja pyytäisin, että hyväksytte tämän. Chi a favore dell'emendamento orale? Kuka puoltaa suullista äänestystä, entä äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdanto-osa K, tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Johdantosan koon jälkeen tarkistus 29 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä koko päätöslausumatekstistä. Äänestys alkaa. La sentite sospiro di 30 euro? Ah, vediamo. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi